Okay, colleagues. I think we'll, we'll make... No niin, kollegat, aloittakaamme. Kiitoksia kaikille niille, jotka tänään onnistuvat pääsemään paikan päälle lakoista ja lentokoneiden perumisesta huolimatta. Jotkut teistä tulevat kovin pitkän matkan takaa. Olen ilahtunut siitä, että voimme tänään pitää kokouksemme, koska minä muun ajankohtana se ei olisi ollut mahdollista. Kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. Ehdotuksena on, että kohta yhdeksän, joka koskee AKT ja EUn yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toimintaa, Görensiltä. Görens oli sitä mieltä, että tästä ei tarvitse tänään keskustella, että se poistettaisiin esityslistalta. Äänestetään siitä helmikuussa. Siitä ei kai nyt tarvitse sitten käydä keskustelua tässä vaiheessa. Sopiiko se teille? Ajattelin myös ehdottaa, kaikki ryhmät eivät ole paikalla tällä hetkellä, että koska asia esitettiin esityslistalta, niin nämä kahta viimeistä kohtaa, Noiserin mietintö, joka koskee Senegalin kanssa tehtävää kumppanuussopimusta ennen komission jäsenen kanssa käytävää keskustelua. Ja sitten voitaisiin jopa äänestääkin ennen kuin Mimitsu tulee paikalle, jos teille sopii. Mutta täytyy ehkä jäsenille tiedottaa. Kyseessä on yksi yksittäinen äänestä. Enkä usko, että se on ristiriitainen. Ja turha täällä nyt on sitten roikkua 15 yli 6 asti äänestämiseen. Jos se teille sopii, tiedottakaa sitä jäsenille ja käydään tuo äänestys noin 15 yli 4. 16-15. Kyseessä on ihan yksinkertainen äänestys, eli en usko, että se on sen kummallisempi. Jos nämä kaksi muutosta teille sopivat ja kohdan yhdeksän poistaminen, ja kohdat 11 ja 12 tuodaan eteenpäin ennen tuonne kohtaa 10. Niin näin sovitaan esityslistasta. Hyvä, kiitoksia. Ja seuraava kohta on kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 3. marraskuuta. Jos teillä on kommentoitavaa, niin tiedottakaa niistä sihteeristölle ennen kokouksen loppua. Jos kommentoitavaa ei ole kokouksen loppuun mennessä, niin sitten nuo, tuo pöytäkirja on hyväksytty. Kiitoksia. Seuraavaksi Puheenjohtajailmoitukset. Vain yksi asia. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että torstai-aamuna kello yhdeksän meillä on yhteinen kokous DEVE-valiokunnan ja budjetinvalvonnan välillä, jolloin keskustellaan tilintarkastustuomioistuimen erikoiskertomuksesta, joka koskee haitia. Sen jälkeen käydään näpö, näkemysten vaihtoa komissaari Mimitsan kanssa Neljä kuu yhdessä, torstai-aamuna, siis kello yhdeksän kaikki tämä. Sihteeristä voisi muistuttaa siitä vielä uudestaan tämän kokouksen jälkeen. Siellä kyseessä on humanitaarisen apuun liittyvä kysymys. Kollegat, jotka ovat olleet täällä kauan, tietävät, että asiasta on keskusteltu. Kello yhdeksältä siis. No, muuta tiedotettavaa ei ole. Kohta neljä. tiedotettu ei ole. Komission jäsenhän voi itse ilmoitella asiansa, kun tulee. Mennään näin kohta viisi. Kyselytunti. Ja tässäkään mitään tietoa ei ole kysymyksistä. Eli taas ripeästi eteenpäin. Kohtaan kuusi. Vastuuvapaus 2013 EUn yleinen talousarvio. Ehdottaisin, että nämä kaksi asiaa, yleinen budjetti ja EDFn vastuuvapaus, ne otettaisiin samaan, EKRn vastuuvapaus otettaisiin samanaikaisesti esille. Alkuperäinen esittelijä enää ei ole parlamentin jäsen, niin minä puheenjohtajana jouduin, jouduin luonnostelemaan nämä kaksi lausuntoa. Eli ennen kuin annan puheenvuoron, kerron teille muutama kohdan näistä kahdesta vastuuvapauden myöntämisestä, joka koskee yleisbudjettia ja EKR. Ensinnäkin komissiosta. Tämä uusi mm, pääkohta, on painotettu, on ollut kaikkein tärkein ja se on hyvä. Ennen vain puhuttiin siitä, mihin rahat menevät. Nyt meillä on laadullinenkin analyysi siitä, millä tavalla tämä raha vaikuttaa ja mihin se liikkuu. Ja sitten pääongelmana täytäntöönpanossa on maksumäärärahojen puute monissa humanitaarisissa kohdissa. Olemme asiasta keskustelleet aiemminkin edellisen komissarin kanssa ja tiedämme, että tämä aiheuttaa valtavia ongelmia DEFCO- ja Eko pääosastoissa Siellä, siellä käytetään valtavasti rahaa siihen, että yritetään saada rahaa kokoon eri budjettikohdissa. Se on mielestäni huonoa hallinnointia ja se myöskin haittaa meidän uskottavuuttamme humanitaarisen avun alalla. Tällainen myöhästely saattaa maksaa ihmishenkiä ja olen myös tavannut joitakin kansalaisjärjestöjä, jotka ovat asiasta kertoneet. Toivon, että nyt kun teemme tämän budjetin vuoden 2015, niin nämä ongelmat ryhtyvät ratkemaan. Lisäksi olemme tarkastelleet kaikkia EU-instituutioiden eri toimia. Ulkosuhde on tärkeää varmistautua siitä, että henkilökuntapula ei johda korkeampaan virhetasoon tai siihen, että EU-tukea ei valvota riittävästi tuolla kentällä. Sitten toinen kertomus täällä ne koskee kehitysrahastoa. Minusta meidän täytyy keskittyä vielä enemmän köyhyyden torjuntaan Saharan eteläpuolessa Afrikassa, ainakin jos katsotaan että vuosituhanten kehitystavoitteita. Ja vaikka ainoana välineenä tässä ei olekaan tämä, niin siitä huolimatta meidän täytyy kuitenkin pitää taso riittävän korkeana, jotta olemme uskottavia. Lopuksi budjettituki kysymys otetaan esille. Se on uusi, selkeä tapa ja tärkeä tapa rahoittaa AKT-maiden toimintaa. Huomattava edistystä on saatu aikaiseksi ja uusi lähestymistapa meillä on vuonna 2013. Yhä enemmän voidaan vieläkin tehdä. Itse asiassa DEFCON pääjohtaja tulee tänne paikan päälle tammikuussa kertomaan meille nimenomaan tästä suorasta budjettituesta, siitä millä tavalla se toimii millä tavalla sitä voidaan hyödyntää ja hän kertoo meille myös ja ottaa huomioon ne kaikki puolet, joita teillä saattaa, teillä saattaa tässä suhteessa olla. Tämä siis lyhyt alustukseni. Haluatko jäsenet käyttää tässä suhteessa puheenvuoroja? Enrique Guerrero. Onko muita? Tehdään tässä luetteloa. Görens. Enrique, ole hyvä. Sí, gracias. Eh. Kiitoksia, Linda ei pelkästään tästä alustuksesta, vaan siitä, että olet toiminut puheenjohtajana, koska edellinen vastuuhenkilö ei enää ole täällä paikalla. Tämä aihe, budjetin hallinnoiminen, no myöhemmin tietysti voimme puhua tästä komission jäsenen kanssa, Mimichan kanssa. Tämä on yleisesti ottaen parlamentin ongelma, ja tietyssä mielessä tämä nyt heikentää ja jarruttaa monia toimista parlamentissa ja koko EU:ssa. Tällä hetkellä vuoden 2015 budjetti on jumissa, koska vielä ei ole ratkaistu vuoden 2014 maksuongelmia. Ja joka vuosi lähes vuoden keskustelemme asioista, jotka on jo pantu täytäntöön, mutta joita ei ole rahoitettu. Eli tässä vain lykätään eteenpäin tätä alijäämää vuodesta toiseen. Tämä on ongelma, joka koskee meitä kehitysvaliokuntana, mutta ihan yleisesti tämä vaikuttaa EUn rahoitukseen ja erityisesti parlamentin suhteisiin lainsäätäjänä budjettiasioissa. Mutta konkreettisesti tämä asia, josta nyt keskustellaan, tämä nyt osoittaa, että Euroopan kehitysrahasto EKR ei ole riittävän joustava silloin, kun kyse on siitä, että varoja siirretään paikasta toiseen, jotta voidaan vastata ongelmiin, joita on tullut esille, tai kiireellisiin tilanteisiin. Näinhän on käynyt nyt Ebolan suhteen, Tämä on ollut hyvin kallista, koska on pitänyt siirrellä rahoja jostain hankkeesta, joka jollain tavalla yhdistää elvytystoimet, kehityksen ja niin edelleen. Olemme käyttäneet välineitä, state building contracts, sehän on käytännössä budjettiapua, ja sen avulla autetaan maita, jotka ovat tässä tilanteessa – jotka eivät pysty reagoimaan. Ja halusin korostaa, en nyt ole ainoastaan tämän valiokunnan jäsen, vaan parlamentin jäsen, ja oma kantani sosialistiryhmässä budjettikysymyksissä on se, että tämä on yleinen ongelma, ja jossain vaiheessa meidän täytyy puuttua siihen vakavamielisesti, kun keskustelemme neuvoston kanssa. Ja samanaikaisesti meidän täytyy miettiä tulevaisuutta ja luoda hiukan enemmän joustavuutta kehitysrahastoon, jotta ne toiminnot, jotka liittyvät näihin kytköksiin, kehityksen ja kriisin ratkaisun välille, niin meillä pitäisi olla enemmän joustavuutta kuin tähän mennessä. Gracias. Um, Charles Goerens. Kiitoksia. Edustaja seuraavana. Merci, madame la présidente. Euh, j'ai plusieurs questions. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on useita kysymyksiä erityisesti, jotka koskevat EKR, mutta myöskin kommentteja muusta. Ensinnäkin alusta lähtien OECD, eikä pelkästään se, on jatkuvasti kiinnittänyt huomiomme siihen, mitä välttämätöntä on saada riittävästi maksumäärärahoja, jotta nämä hankkeet olisivat riittävän laadukkaita. En tiedä, että missä määrin sitä on otettu huomioon ja haluaisin saada tietoa siitä, mikä on estänyt tämän riittävän määrän saavuttamisen toiseksi. Minusta meidän tulisi pohtia sitä, että olemme ottaneet usean otteeseen kantaa – tähän kolmikanta yhteistyöhön, jossa Euroopan unioni myöntää varoja, kehitysmaa ottaa niitä vastaan ja toinen maa tai Euroopan unioni itse tarjoaa sitten teknistä tukea. Näissä tapauksissa tarvitaan aina lisää varoja. Me tarvitsemme huomattavasti enemmän varoja ja silloin kun kysymys on näiden maiden kanssa, joiden kanssa meillä on suhteita. Ja näin tämä erotteluperiaatekin on tärkeä, jotta täytyy täytäntöön panna. Tämä hetkisen suunnittelukauden puitteissa. Meidän täytyy saada riittävästi varoja, varsinkin tähän tekniseen tukeen. Olemme aina ottaneet siihen kantaa Haluamme, että tämä tekninen tuki jatkaisi tätä perinteistä kehityspolitiikkaa. Ja toinen kysymykseni koskee suora budjettitukea. Suora budjettituki meidän näkökulmastamme katsoen on asia, jota kannattaa tukea sillä ehdolla, että noudatetaan kuitenkin joitakin tiettyjä kriteereitä, joista yksi on kansalaisyhteiskunnan edistäminen – jonka pitää olla mukana tässä, ja toinen on parlamentaarisen ulottuvuuden kehittäminen. Voisiko komissio kertoa meille tänään ihan nyt näin tästä suoralta kädeltä tästä asiasta? Jos ei, niin voisiko se siinä tapauksessa sitten välittää meille yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mikä on budjet, suora budjettituen vaikutus kansalaisyhteiskunnan ja parlamentaarisen ulottuvuuden kehittämiseen puheenjohtaja. Heidi Hautala seuraavana jäsenä Kenoiser. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan vain varmistaa, että olemme todellakin kohdassa seitsemän nyt. Okei. Okay. Six and seven together, okay, right. both yeah. the budget, both... Yeah. Kuusi ja seitsemän yhdessä. Ehkä muutama kommentti kahdelta rintamalta kysymys, joka liittyy tähän sekoittamiseen, on, on minusta edelleenkin aika ristiriitainen, kun totta kai meidän täytyy sitoa yksityiseen pääomaan varoja, jotka... The commission is... Uh- rahoja, mutta toisaalta komissio on liian pitkälti tukemassa suurimittaisia hankkeita, kun puhutaan tällaista sekoittamisesta ennen kaikkea, mitä tulee energiaan. Ja ehkä meidän pitäisi pitää siitä kiinni, että me, me voimme pyrkiä saman aikaan ratkaisuja, koista rahoista ja siihen, jotka ovat mittakaava, siis hankkeissa, jotka ovat mittakaavaltaan pienempiä. Minun mielestäni nämä voivat paremmin tarttua köyhyyteen ja myöskin vähentää köyhyyttä ennen kaikkea maaseudulla. Minä haluaisin kiinnittää huomiota myöskin suositukseen, jonka Euroopan tilastonumista on tehnyt kertomuksessa 16 2014, joka koskee tätä reho, sekoittamista. Suositus on siinä, että investoinnit pitäisi tehdä ilman EUn sitoumuksia, mikä on aika vakava kommentti. Se merkitsee sitä, että nämä tällaiset edulliset varat eivät välttämättä ole tarpeen tässä näissä tapauksissa. Sitten tämä, mitä tulee sitten ylipäätään kehitysmaiden, kehitysmaiden velkaantumiseen, on asia, pitäisi myöskin pohtia, ennen kaikkea ne, jotka ovat kaikkein vähiten kehittyneitä. Tilastomiston mukaan myöskin on tarpeen arvioimekanismi, jolla myönnetään tällaisia luottoja ja rahoja ennen kaikkea tilikkeen vastuullisuudesta ja avoimuudesta. Ja minusta voimme todellakin luottaa tilinsuunnistuimen kertomukseen tässä asiassa. Meidän pitäisi muistaa, että EUn sekoittamisen ei missään tapauksessa pitäisi olla tekosyy sille, että vähennetään tukea tai että laitetaan sivuun teon tuen tavoitteet, sen, sen siksi, että katsotaan sellainen tehokkuutta. Herra Gönes sanoi jotakin hyödyllistä puhuessaan budjettituesta. Ja on uusi sopimus, joka koskee budjettitukea, jonka EU on tehnyt, ja tämä komission sen Pivalks puhui tällaisista hyvän hallinnoinnin sopimuksista, good governance contracts. Ja minusta se on lähellä sitä, mitä herra Gören sanoi, se, että budjettituki, se pitäisi ehdollistaa niin, että sen kautta pyrittäisiin lisäämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista, samoin parlamentin, koska nämä kumpikin elementit ovat hyvin tärkeitä ajatellen vastuvelvollisuutta ja usein ne ovat haaste ajatellen myöskin tällaista budjettitukea. Nämä olivat kommentit, jotka minä halusin tehdä. Thank you, Norbert Neuser. Edustaja Noiser. Mä tässä vielä pari perustavanlaatuista kommenttia, koska minusta tämä keskustelu, sitä kyllä käydään ihan oikein, mutta tämä se, että kehityspolitiikka jatkuvasti on alirahoitettua, että siihen me emme vielä pääse puuttumaan. Syypäitä ovat jäsenvaltiot, jotka ovat leikanneet Euroopan budjettia ja sillä on totta kai vaikutuksia myös meidän politiikan alueeseemme. Ja siksi minusta olisi erittäin tärkeä väline se, miten me toimimme jäsenvaltioiden kanssa. Jos voidaan uskoa Eurostatin tilastoja, niin yli 80 prosenttia väestöstä Euroopassa tukee hyvää kehityspolitiikkaa, jota me haluamme harjoittaa. Saman aikaan kuitenkin kokonaisuudessaan ensi vuosina on vähemmän varoja käytettävissä. Minusta tämä periaatteellinen perustuslaten ongelma, se on jatkuvastettava esille ja myöskin taisteltava jäsenvaltioiden kanssa siitä, että ne ovat valmiita antamaan meille asianmukaisesti rahoitusvälineitä. Mitä tulee budjettitukea? Minusta tässä avainrooli on eh, EUn edustuksella, edustustolla kussakin tukimaassa, niiden pitää tarkkaan tutkia sitä, miten pitkälti budjettituki on toiminut ja millä tavoin. Se on ratkaiseva taho, johon me, me voimme tukeutua. Ja tässä me tarvitsemme myöskin tietysti sitä välttämätöntä valvontaa, joka liittyy EUn valtuuskuntiin. Kolmas asia koskee sitten sitä, mitä minä sanoisin, että EUn, olen kuullut EUn edustustoista hiukan tällä tavalla oli ovi takana, että se miten käytännössä nämä budjettileikkaukset näkyvät, se merkitsee sitä, että ohjelmia ohennetaan, niitä varojen käyttöä venytetään pidemmäksi ajaksi ja pyydetään, että kansalaisjärjestöt rykkäävät hankkeita seuraaville vuosille. Niitä pyydetään itse rahoittamaan näitä alussa. Ja tämä on tilanne, joka on täysin kestämätön ajatellen käytännön työtä paikan päällä. Valitettavasti kukaan vastaavista edustajista kuitenkaan ei julkisesti asetu puhumaan näistä ongelmista, koska ovat kaikki hyvin pidättyväisiä mutta jos jäsen, parlamentin jäsenä kysyy konkreettisesti näitä kysymyksiä komission EUn edustustoissa paikan päällä, silloin saa näitä vastauksia. Tällä tavoin me EUna, jos me olemme näin kitsaita varojen käyttelyssä ja pyrimme eri välinein äh, tavallaan laajentamaan pitämäksi ääksi samojen varojen käyttöä, niin ja ohennamme rajojen määrää ja toimimme vähemmän intensiivisesti, tämä on ongelmallista. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka pitäisi ottaa myöskin esille keskustelussa budjetista. Thank you. I don't see any other members En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Ai anteeksi. Enrique vielä. Solo quería apuntar. Niin halusin vain vielä ottaa esille yhden lisäkysymyksen. Tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että virheiden määrä tai huono hallinta – näissä hankkeissa on noin 3,5 prosenttia. Se nyt ei ole mikään dramaattinen luku, mutta ikävä kyllä se ei myöskään ole luku, joka parant- olisi parantunut verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Meidän on pyrittävä siihen, että kun annetaan näitä varoituksia huonosta hallinnosta tai jos on tapahtunut hallinnossa virheitä, niin meidän pitäisi ainakin pyrkiä samaan aikaan jotain myönteistä positiikkaa, myönteistä dynamiikkaa. Eli pitäisi tätä lukemaa saada vuosi vuodelta alemmas. Eli pyytäisin, että komissio tekee kaikkensa, jotta näissä ex ante tarkistuksissa, joita hankkeesta tehdään, voidaan välttää se, että virhetaso on 3,5-4 prosenttia huonon hallinnon osalta. Well, we've got a number of questions for the commission. No, tässä oli useita kysymyksiä komissiolle. Myös henkilökunnan määrästä on kysytty ja sen vaikutuksesta toimintaan, budjetti, suora budjettituki, kysymyksiä useilta kollegoilta ja varsinkin siitä, mikä vaikutus sillä on kansalaisyhteiskunnan kehitykseen ja parlamentin tukemiseen. En tiedä, voitteko vastata näihin tänään. Pääjohtajahan tulee paikalle sitten tammikuussa kertomaan meille suorasta budjettituesta, eli ehkäpä näihin voitaisiin sitten palata tammikuussa. Sitten kysymykset tästä sekoittamisesta ja poliittinen kysymys joka koskee sitä, mihin tämä raha pitäisi käyttää. Ehkäpä uudelta komissaarilta voitaisiin kysyä tätä, kun kyse on uusista hankkeista, energiahankkeista. Ja kysymys siitä, miten tämä sekoitus vaikuttaa. Meillähän tulee oma aloitteinen mietintökin tästä asiasta. Ja sitten yleispolitiikka budjetin rahoitus eri ero näiden maksujen ja määrärahojen välillä. Komissaari, var, komissaari varmaankin kertoo meille sitten siitä, millä tavalla näitä ongelmia ratkaistaan seuraavan vuosien aikana. Ja sitten tämä virhetaso myöskin. Voidaanko tämä tehdä sen vähentämiseksi? Eli DevCo-pääosaston johtaja täällä. Ehkä voisitte esittäytyä, kun olette ensimmäistä kertaa päivällä paikalla nyt valien jälkeen. Kiitos. Merci Madame la Présidente. En effet, je suis... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen siis Luc Bagu, resurssijohtaja kehitys- ja yhteistyöpääosastosta. Kiitoksia tästä lausunnosta, joka on aika myönteinen kehitysyhteistyöpolitiikan suhteen. Oli kyse sitten tästä rahastosta tai kehitysyhteistyövälineestä, yleisestä budjetista. Tilintarkastustoimistojen laskelma näistä virheistä on tärkeää, kun katsotaan hallintokysymyksiä ja me analysoimme hyvin läheltä näitä löydöksiä ja otamme huomioon heidän suosituksensa. Meidän täytyy samalla kuitenkin osoittaa, että apua annetaan tehokkaasti poliittisten tavoitteiden mukaisesti, ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan varojen oikeanlaista käyttöä. Ei pidä varmistaa ainoastaan, että varat käytetään hyvin, vaan että niistä saadaan myöskin konkreettisia tuloksia. Ja siksi nyt tänään käydään tätä keskustelua tämän avun tehokkuudesta. Mutta sitten 3,4 prosenttia on EKRn osalta tämä virhetaso. Ensimmäistä kertaa ollaan nyt budjetin osalta alle kolmessa prosentissa ja se on tietysti erittäin hyvä merkki. Ja meillä on ollut tilintarkastustuomioistuimen kanssa erimielisyyksiä kahdesta virheestä, jotka vaikuttavat tähän määrään. Eli virheet, jotka olivat aika alemmalla tasolla, ja olemme parlamenttiin talousarvion valvontavaliokuntaan toimittaneet oikeudellisia näkemyksiämme, ja yleisesti katsomme, että tilintarkastustuomioistuimen raportti osoittaa, että valvontajärjestelmät toimivat aika hyvin, mutta täytäntöönpano pitää vielä parantaa. DEFCO on teettänyt myöskin tutkimuksen jäännösvirhetasosta. Ja kuten lausunnossanne on todettu, valmistelija, osa virheistä liittyy kansainvälisiin järjestöihin, joko siksi, että raportointia puuttuu varojen käytöstä, tai siksi, ettei ole toimitettu kaikkia asiakirjoja tehdyistä ja tarkastetuista transaktioista. Ja sitten tiettyjen edunsaajien osalta on ongelmia kansalaisjärjestöjen lähellä, jotka eivät noudata kaikkia sopimuksen ehtoja, mutta perhydymme aina heti toimiin, jotta voisimme parantaa varojen hallinnointia, erityisesti suunnitelmassa, joka hyväksyttiin 2013 DEFCO-pääosastossa, niiden varauksien jälkeen, joita hänellä oli omassa raportissaan. Eli tällä tavalla voimme nyt nopeasti puhua budjetista. Tammikuussa pääjohtaja tulee puhumaan budjetista, joten en nyt näihin kysymyksiin sen enempää vastaa, mutta 55 tarkistetusta transaktiosta löydettiin kolme virhettä ja niitä oli kolme vuotta sitten vielä 20. Eli budjetin hallinto on parantunut huomattavasti viime vuosina vuoden 2011 jälkeen. Ja mitä tulee sitten maksumäärärahoihin? No kehitysyhteistyöhän on alirahoitettua vuodesta 2013 lähtien. Ja 2014 lopulla nyt DEFCON osalta me olemme 700 miljoonaa saaneet nyt maksamattomina laskuina maksettavaksemme. Ja sitten tämä naapuruspolitiikka kuuluu laajentumisen pääosastolle. Eli me olemme ryhtyneet joustavuustoimiin, jotta voisimme käyttää määrärahoja mahdollisimman tehokkaasti. Me käytämme kaikkia mahdollisuuksia. Ja tämän lisäksi me olemme priorisoineet varoja hankkeisiin, jotka meistä olivat kaikkein tärkeimpiä PK-yritykset, pienet kansalaisjärjestöt ja toisaalta sitten katsottiin vaikeimmassa asemassa olevaa jäsenvaltioita. Eli 700 miljoonaa on nyt varattu ja vuoden 2015 osalta budjetti on liian pieni, kun ajatellaan tavoitteitamme. Henkilöstön vähennys, no se on nyt ollut pitkään jo todellisuutta ja DEFKossa ja muuallakin noin 2 prosenttia on vähennetty henkilöstöstä vuositasolla. Yksi prosentti sitten on ollut henkilöstön kierrätystä komission sisällä. Ja tämä koski 22 virkamiestä vuonna 2015 ja sama koskee 2016-2017. Eli vuositasolla 20 virkamies, virkamiestä siirretään muualle tai poistetaan. Ja sitten vuodesta 2005 määrärahoja on ollut jumissa, eli olemme joutuneet vähentämään noin seitsemän tilapäistä toimihenkilöä vuositasolla. Eli henkilöstä on tosiaan vähennetty, mutta se voi myöskin olla mahdollisuus, jotta voidaan parantaa työskentelytapamme. Ja siksi olemme ryhtyneet toimiin sen suhteen, miten henkilöstöä asetetaan eri paikoille. Me olemme arvioineet työtaakan raskautta eri osissa ja olemme siirtäneet henkilöstöä prioriteettialoille. Myöskin Aasian ja Latinalaisen Amerikan tilanteesta vastaavia on siirretty esimerkiksi Saharan eteläpuolisen Afrikan osastolle. Ja sitten meillä on jatkuvaa valvontaa. Meillä on tällainen Optimus-järjestelmä, jonka avulla vuositasolla voidaan katsoa, miten virkamiehet ovat kiertäneet. Ja yritämme sitten laittaa henkilöstöä sinne, missä on prioriteetteja. Eli henkilöstöä on vähennetty, mutta yritämme käyttää henkilöstöä mahdollisimman tehokkaasti. Sitten tämä sekoittaminen, blending, se nyt on väline, joka alun perin oli naapuruusväline. Sen jälkeen on ollut muita välineitä muille alueille. Ja rahoitusjakson päätteeksi toimittiin juuri näin viimeksi. Nämä summat nyt eivät ole ihan huimaavia, kun katsotaan, kuinka paljon käytetään kehityspolitiikassa yleensä. Ja blending-politiikka mahdollistaa sen, että päästään tavoitteisiin ja voimme ottaa käyttöön määrärahoja, niiden varojen ulkopuolelta, joita komissio yleensä on käyttänyt. Eli viipuvaikutus on yhdestä 15 jopa yhdestä 20, eli kun komissio sijoittaa yhden euron, niin siitä voidaan sitten saada jopa 20 euroa lainana EU-ssa. Ja näin voidaan sitten saada lisärahoitusta. Tietysti olemme kiitollisia tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta liittyen blendingin ja me olemme arvioineet näitä suosituksia ja löydöksiä ja voimme helposti panna täytäntöön nämä suositukset ja analysoimme tapauskohtaisesti, millaista lisäarvoa blendingillä on ja haluamme varmistaa sen, ettemme hukkaa mahdollisuuksia ja että avut, joita myönnetään, mahdollistavat todellakin sen, että pystymme rahoittamaan hankkeita, joita muuten ei olisi voitu rahoittaa. No niin, päätän tähän ja toivottavasti vastasin valtaosaan kysymyksistänne. Kiitos. Um, niin, kiitoksia. lähetätte tämän tiedon kontvaliokunnalle. Budjetivalvontavaliokunta siis käsittelee näitä kysymyksiä ja lähetätte nämä vastaukset sinne. Voisittekohan lähettää meillekin oman kappaleen niistä? Siis nämä kaksi virhettä, jotka tuomioistuin löysi Sanoit, että lähetitte budjetinvalvontavaliokunnalle sieltä kopion. Minä olen rinnakkaispuheenjohtajana silloin, kun puhutaan haitista. Ja meidän ryhmämme jäsenten olisi myöskin hyvä saada nähdä ne. Euh, Voi vaikka tänään vielä lähettää teille nämä vastaukset, jotka lähetimme Kokobulle. Hienoa. Hienoa, kiitos. Niin se ei ole koko enää, vaan Kont nykyisin during the last legislature. Okay, I don't see anybody else asking for the floor on that item. <clears throat> Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä kohdasta? Tarkistusjättämisen määräaika ensi maanantai 15.12. kello 12. Äänestetään 21.1. Tulkaa siis torstai-aamuna, jos kieltä kiinnostuneita aiheesta. Ja silloin komissio selittää näistä asioista lisää. äänestämme siis 21.1. Kiitoksia. Nyt kohtaan kahdeksan. Ihmisoikeuksia ja demokratian maailmassa käsittelyä vuoden 2013 vuosikertomuus ja asia koskeva Euroopan politiikka. Esittelijänä Hautala. Duhan ja Afetin mietinnön avulla perinteisesti annetaan vastaus ihmisoikeus- ja demokratia käsittelevästä politiikasta. Tämä hyväksytään 23.6.2014 ja kattaa vuoden 2013. On erittäin tärkeää, että me otamme tähän kantaa ihmisoikeuspolitiikkaan, jota siis EU pyrkii kehittelemään kautta maailman, varsinkin kehitysmaissa. Näin alustuksen sanon, annan puheenvuoron edustaja Hautalalle, joka voi sitten selventää meille lausuntoaan. Yeah, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy laatia tämä lausunto kovin lyhyessä ajassa. Ja siitä syystä itse asiassa sekä kun luonnos lähetettiin käännettäväksi, tein muutaman muutoksen luonnokseen, Tämä oli hiukan tilanne myöskin peräinen muiden mietintöjen osalta, mutta minä selitän nämä lisämuutokset myöhemmin. Joka tapauksessa on tärkeää todeta, että herra Panzerin mietintö, siis se on päämietintö, joka on, käsitellään ihmisoikeuksien eli valiokunnassa, se on tärkeää, että se sisältää avainkommentteja EUn kehityspolitiikasta ja yhteistyöpolitiikasta ja samoin myös ihmisoikeuksista. Ja minusta näyttää siltä, että hän suhtautuu myönteisesti näihin meidän näkemyksemme ja näyttää siltä, että hänenkin ajatuksensa menee siihen suuntaan, että hän sisällyttäisi kehityspolitiikan tähän tärkeimpään luonnokseensa, joka tuolla myöskin käsiteltäväksi ulkoasian valiokunnassa. Haluaisin toistaa kommenttiin, että ei voi olla kehitystä ilman ihmisoikeuksia. Tämä on hyvin tärkeää. Ja EU perustaa kehitysyhteistyönsä ja politiikkaansa lähestymistavalle, joka perustuu ihmisoikeuksiin, ja tämä on myös se, miten se pitää panna toimeen. Haluaisin kiinnittää huomionne EUn edustustojen rooliin kumppanimaissa ja ehkä myöskin kansainvälisiin organisaatioihin, jotka ovat lahjoittajia ja kumppaneita mutta tärkeää on myös muistuttaa siitä, että jäsenvaltioiden tulisi itse lähestyä kehitysyhteistyötä ihmisoikeuspohjaiselta eh, lähestymiskannalta. Vuoden 2015 jälkeinen agenda, josta parlamentti on omaksunut kantansa, se on myös syytä mainita. On mainittava se, että ihmisoikeudet päätöksien pitäisi olla valtavirtaista vuoden 2015 jälkeisissä puitteissa, mutta ei pelkästään tätä, vaan että niiden pitää myöskin muuttua konkreettisiksi tavoitteiksi uusien kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa. Kehityksen alalta katsottuna on tärkeää muistuttaa myös siitä, että on syytä sisällyttää voimakas eh, taloudellisen, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien perspektiivi mukaan tähän. Ja ehdotankin luonnoksessa, että ne pitää ottaa keskeisemmin mukaan ulkosuhteisiin, mikä merkitsee muun muassa sitä, että EUn täytyy kunnioittaa, edistää kansainvälisiä työnormeja ja sen täytyy myöskin edistää myöskin sosiaalisen suojelun lausekkeita. Tämä on uusi asia. Nämä ovat väline, jolla voidaan myöskin kitkeä köyhyyttä. Ja pitäisi olla myös operatiivisia sosiaalisia lausekkeita kaikissa EUn kauppasopimuksissa. On tällaisia sosiaalisia lausekkeita, mutta ne eivät ole yleensä kovinkaan sitovia vaikutukseltaan. Haluaisin myöskin sisällyttää voimakkaan lau- kappaleen, joka koskee yritystoimintaa ihmisoikeuksilla, oikeuksilla on voimakas vaikutus ihmisoikeuksia. Minusta meidän pitäisi edistää myöskin sitä, että kehitetään oikeudellisesti puitteet liiketoiminnalle ja ihmisoikeuksille on erityistä tarvetta näissä puitteissa katsoa tehokkaita korjausvälineitä ja katsoa, miten voitaisiin rankaista yrityksiä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Ja tätä kautta voitaisiin myöskin auttaa tällaisten rikkomusten uhreja. Tämä on siis haaste sekä EUlle että kansainväliselle lainsäädännölle tietysti korostan myöskin politiikan johdonmukaisuutta, mitä tulee kehitykseen. On jotakin merkkejä siitä, että myöskin uusi korkea edustaja, Rova Mogherini, on kiinnostunut ja on saanut oikeuden myöskin edistää politiikan johdonmukaisuutta kehityksen osalta. Meidän tulisi muistuttaa korkea edustaja siitä, että tämä todellakin on hyvin tärkeä osa hänen ulkosuhdepolitiikkaansa. Esimerkkinä mainitsen sen, että kaupassa, kun meillä on tällaisia suositumuskauppasopimuksia, esimerkiksi GSP Plus ja vastaavia, meillä pitäisi olla aitoja toimeenpanomekanismeja, jos ihmisoikeuksia ja kehitysasioiden yhteydessä rikotaan. Sitten maan omistaminen ja maan käyttöoikeudet ovat hyvin tärkeä kysymys ja niihin liittyy myöskin kehitys- ja ihmisoikeudet, ja olen ehdottomassa teille sitä, että pyrkisimme sitoviin suuntaviivoihin, jotka estäisivät maan anastuksen. Ja tässä haluaisin tehdä suosituksen tai viittauksen suosituksiin, joita YK on erikoisedustaja on esittänyt, jotka liittyvät oikeudesta elintarvikkeisiin, mikä merkitsee, että siirtyisimme kohti agroekologiaa ja on tulossa, on ollut tarkistus, joka oli minun ryhmältäni, joka hyvä, hylättiin äskettäin täysistunnossa, joka koski aliravitsemusta. Ja haluaisin muistuttaa, katso sitä kysymystä, vetoaisin teihin tässä. Nimittäin maan laadun huononeminen on vakava kysymys monissa kehittyvissä maissa, ja jos me emme ota tällaista myöskin ekologista lähestymistapaa elintarvikkeet tuotantoon, paljon menee hukkaan. Haluaisin muistut, myöskin ehdottaa seuraavana asiana, että meidän pitäisi yhdistää myöskin turvallisuus, kehitys ja ihmisoikeudet toisinsa. ja EUn edustustojen tulisi olla valmiita lähettämään ennakkovaroitusviestejä, jotka voitaisiin katsoa tällaisena ennakkoivana varoituksena vakavasta konfliktista, jolla voi olla vakavia vaikutuksia kehitykseen. Ja tässä turvallisuuden kehityksen ihmisoikeuksien yhteydessä ehdotan, että meidän tulisi mainita se, että kaikkein haavoittuvimmat ryhmät otettaisiin huomioon, mikä merkitsee sitä, että naiset, vammaiset, lapset, että heihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota silloin, kun on myöskin tällaisissa eh, jälleenrakennustoimista tai lieve, hätää lieventävistä toimista. Mitä tulee sitten EUn ja jäsenvaltioiden tarpeeseen varmistaa se, että turvapaikka ja politiikka noudattaa kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaa. Loppukommenttejani olisivat myöskin sitten, tai lisäkommentteja olisivat se, että pitäisi mainita myöskin kysymys, joka liittyy ihmisoikeuksiin, kehitykseen ja, ja luonnonvarojen ristoon. Tässä on ehdottoman välttämätöntä, että myöskin alkuperäiskansojen oikeudet otetaan asianmukaisesti huomioon. Esimerkkinä voitaisiin mainita esimerkiksi Burmassa, Miemarissa on ollut vakavia ongelmia alkuperäisväestön maan oikeuksissa, sanoin, kun kansainvälisyydessä ovat tekemässä investointia ja ovat pyrkimässä hyödyntämään suuria luonnonrikkauksia, jotka maassa on. Sitten on vielä muutama muutos, jotka liittyvät tähän seuraavaan versiooni. Ja tämä liittyy sanamuotoon, joka koskee tätä äh, yritystoimintaa, ihmisoikeusosuutta. Ehdottaisin, että tukisimme ajatusta siitä, että muutettaisiin EUn, siis tämä konfliktautorivälinen mineraalien asetus sitovaksi, koska muuten emme voi varmistaa sitä, että ydinsyyt konflikteihin esimerkiksi Itä-Kongossa, siis sota, joka siellä on käymässä, että tällaiset konfliktit todella päättyisivät. Tässä on siis se, mitä minä teille olen ehdottamassa. Thank you very much. I've just been told that, um... Kiitoksia. Sain kuulla, että uusi korkeudustaja Murgerini on sanonut, että hän tulee ainakin kerran vuodessa vieraaksemme tänne valiokuntaan. Ja näitä asioita voimme silloin häneltä kysyä en tiedä, milloin hän vielä tulee, emme ole kuulleet päivämäärää. Hyvä puheenjohtaja, sanoo oikein hyvää uutinen. Niin, oliko täällä varjoesittelijöitä? Useat eivät ole paikalla tänään. Guzman Guesta ja sitten Helen Görens. Bueno, yo creo que... Kiitoksia. Meidän täytyy muistaa, kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ja yhteistyö on. Ja täytyy sanoa, että tässä nyt on vain puoli sivua siitä, kuinka tärkeä ihmisoikeudet ovat kehitysyhteistyössä. Se nyt pitäisi ottaa esille. Ja myöskin täytyy muistaa, että tärkein este ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja kehitykselle näissä maissa ovat sopimukset, joita EU pakottaa näille köyhille mailla vapakauppasopimuksissa ei oteta huomioon taloudellista asymmetriaa. Siinä on epäselviä viittauksia, jotka eivät ole sitovia ihmisoikeuksien suhteen. Ja siellä käytetään kehitysapua välineenä neuvottelun aikana kauppakysymyksissä. Ja täytyy sanoa, että valtavasti aikaa ja resursseja käytetään siihen, että saadaan aikaan kauppasopimuksia, jotka johtavat siihen, että eurooppalaiset suuryritykset saavat miljoona voittoja resurssien hyväksikäytön ansiosta näissä maissa, eikä kyse ole vain resursseista, vaan myöskin työntekijöistä. Eli meidän täytyy tämä asia ottaa esille. Meidän täytyy muistaa ihmisoikeudet kehitysyhteistyössä. EU käyttää kehitysyhteistyötä välineellä, jolla se kiristää köyhtyneitä maita hyväksymään sopimuksia, jotka antavat sitten vapaat kädet eurooppalaisille suuryrityksille. Täytyy muistaa työsuojelu, rankaisemattomuus, ihmisoikeusrikkomukset, se miten kiristetään hallituksia. Ja tämähän on sitten ajanut suuret eurooppalaiset yritykset näihin köyhtyneisiin maihin. Ja monissa tapauksissa ei ole täytetty ihmisoikeuslausekkeita, joten viime kädessä me emme voi jatkaa tätä politiikkaa EU:ssa. Meidän täytyy muistaa, että nämä maat on pakotettu allekirjoittamaan tämän tyyppiset kauppasopimukset. Ja tiedämme, että jos me haluamme kunnollista kehitysyhteistyöpolitiikkaa EU:ssa, on varmistettava se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan näissä maissa. Ja ensimmäinen este tässä valiokunnassa ovat nämä kauppasopimukset, joita EU allekirjoittaa kyseisten maiden kanssa. Ja voisimme ottaa mukaan sitovia lausekkeita, jotka liittyvät ihmisoikeuksien noudattamiseen näissä assosiaatiosopimuksissa, ja meillä pitäisi olla myöskin